Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi tähän meidän tämänpäiväiseen kokoukseemme, jossa äänestämme Pervanspen Resin lopullisesta mietinnöstä. Ennen kuin menemme äänestykseen, haluaisin muutaman kommentin vielä sanoa ja sitten antaa Pervanssille lyhyesti puheenvuoron. Se, että me todellakin selvisimme, äh, tai saamme äänestettyä tänään äh, mietinnöstä, äh, johtuu useiden työntekijöiden erinomaisesta ponnisteluista ja tietenkin myös Pervanssin ja koordinaattorien ja varjoesittelijöiden ja muutamien muiden henkilöiden työn tulosta ja tietenkin myös sihteeristön, sen haluaisin tässä erityisesti mainita. Sihteeristö on todella tehnyt kovasti työtä. kun katsoin viimeisen puolentoista vuoden asiakirjoja ja huomasin, että meillä on todellinen aarre käsissämme ja nyt päätimme, että vielä ennen kesälomaa julkaisemme kirjan tämän valiokunnan työstä. Se toivottavasti onnistuu heinäkuun puolen väliin mennessä, viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Me aiomme tärkeimmät raportit, valmisteluasiakirjat ja muut yhdistää tällaisen kirjaksi ja sitten muut tärkeät asiakirjat liittää DVD: DVD-nä. Ja haluaisimme siihen myös tämän valiokunnan jäsenten kuvat ja siksi pyytäisin, että äänestysten lopuksi jäisitte tänne vielä kymmeneksi minuutiksi. Olemme kutsuneet tänne paikalle parlamentin valokuvaajan ja sitten pyydämme, että valiokunnan jäsenet tulisivat tänne kuvaan. Ne eivät nyt valitettavasti vieraat, vaikka siellä varmasti mukavan näköisiä vieraita onkin. Ja vielä lopuksi ennen äänestystä täysistunnossa haluaisimme järjestää pienen vastaanoton Strasbourgissa, jossa tarjollaan juomia ja pientä purtaavaa. Tämä varmaan tapahtuu Strasbourgin heinäkuun viikolla, todennäköisesti keskiviikkona kello 17. Todennäköisesti meillä on tiistaina keskustelu tästä mm, ja sitten torstaina äänestämään, mutta vielä en aivan tarkkaan tätä tiedä, kerron sen sitten teille sähköpostitse. Tässä alustuskommenttini ja nyt haluaisin antaa vielä Pervons Peresille puheenvuoron, jos hän niin haluaa. Euh, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Se on kestänyt runsaat puolitoista vuotta. Ja tämä on nyt toinen mietintö. Täytyy nyt muistaa, millaisia ehdotuksia oli ensimmäisessä mietinnössä. Ja täytyy katsoa, miten äänestys sujuu, mutta jokin nyt vaikuttaa siltä, että, että se sujuu aika lyhyesti. Nyt ei ole aikaa palata näihin tärkeisiin kohtiin, vaan valmistella äänestystä. Ja siksi haluaisin tehdä kolmenlaisia huomioita. Ensinnäkin, eikö sihteeristö jaa tätä tekstiä sen äänestyksen pohjalta, joka tänään toimitetaan, koska tekstiä täytyy siivota ja poliittisten virkamiesten kanssa se täytyy tehdä ennen viikon loppua meidän täytyy järjestää kokous, jossa voidaan poistaa turhaa toistoa, parantaa siellä ja täällä sanamuotoja, muuttamatta kuitenkaan tekstin merkitystä. Tai sitten joitain kappaleita täytyy siirtää keskenään. Eli tähän nyt tarvitaan kaikkien sihteeristön jäsenten apua. Eli tässä on hiukan vielä työtä, mutta muuten Meillä on teksti. No sitten 17 ja 48 kohdissa teksti ei vielä oikein sovellu todellisuuteen ja näistä pitää nyt kuitenkin äänestää. Kohdassa 17. Jos nyt näitä tämän kompromissitekstin, niin kuin se on teille jaettu, Meidän täytyy äänestää kohdista 17. Tekstissä, joka teillä on edessänne, siellä on kohdat 17 BA. Eli tämä merkitsee Suokaa anteeksi. Voilà. Ce qui signifie que le... Eli se merkitsee, eli 17b ei ole missäkään äänestys, missään äänestyslistassa. Eli meidän pitäisi äänestää tästä kohdasta 17b. Eli pyytäisin, että se otetaan mukaan äänestykseen. Sitten 48a. Meidän on otettava kantaa myöskin tähän kohtaan 48b. Siis äänestyslistalla tarkistus 421 on otettu tarkistukseksi 48b. Eli se, jos äänestetään tänään, se on tarkistus 421. Eli se nyt ei ole äänestyslistoilla mukana. Eli täytyy katsoa, että jos tämä 48a hyväksytään, silloin tämä 421 myöskin menee läpi. Sopiiko tämä? Hetkinen, en ole vielä päättänyt. Äänestyslistalla tässä muodossa, kun se on jaettu kollegoille, siellä on tehty sopimuksia koordinaattorien kanssa ja pyydetty, että sinne otetaan mukaan tarkistuksia, joista voidaan äänestää erikseen. On tiettyjä kohtia, jotka on jo katettu, joten näitä ei voi äänestää, mikäli kompromisseista on äänestetty. Eli 126. Se on erikseen otettu mukaan kohdassa 29d. Ah oui, non, ça c'est sûr Il s'agit de l'amendement 227. Eli tarkistus 227 Confanilta. Se nyt on jo katettu kohdassa 27b uusi. Sitten 313 Margailta, joka on selkeästi katettu kohdassa 27c uusi. Sitten 421 tarkistus koferaatilta, ja se on katettu tarkistuksella 40, kohdalla 48b. Tarkistus 14 konfääniltä. Ainakin ensimmäinen osa siitä on jo katettu kohdassa DA, uusi Eli tässä nyt tärkeimmät huomiot, jotka halusin tehdä. Sitten vielä viimeinen huomio, joka on hyvin perustavanlaatuinen. Kun kyse on kompromissista kohti 2021, ja tässä nyt haluaisin kiittää Otmar Karasia hänen yhteistyöstään, jonka avulla olemme pystyneet parantamaan tätä tekstiä ja löytämään – tekstin, joka varmasti kelpaa kaikille. Mutta kuitenkin tässä on nyt menetetty viittaus G20-kokoukseen. Eli ehdottaisin, että uusi kohta 20 olisi seuraavanlainen. Luen ainoastaan tästä keskeltä, joka on se kohta, josta on tehty kompromissi tänään. Haluaa integrointia Bretton Woods-instituutioon ja globaalia taloushallintoa rakennetta mukaan lukien G20, YK järjestelmään. Colleagues, uh, let me just uh, briefly... Hyvät kollegat, antakaa minun ihan lyhyesti puheenjohtajana reagoida tähän, mitä Pervons sanoo. Ensinnäkin kielelliset muutokset pitää mielestäni ottaa mukaan, jotta saadaan aikaan teksti, joka on myös englannin kielen kannalta hyvin muotoiltu eikä aiheuta mitään, jätä mitään kysymysmerkkejä. Mutta mutta äh, on erittäin tärkeää, että nämä muutokset, äh, tarkistukset ovat ainoastaan kielellisiä, eli sellaisia, jotka äh, ovat niiden mielestä, joilla englanti on äidinkieli, järkeviä ja tarpeellisia. Emme halua tehdä mitään muutoksia, jotka voisivat muuttaa tämän tekstin merkitystä. Meillä sitten tulee kohtaan 17b, niin siitä äänestetään, koska se on osa tätä pakettia, joten siitä äänestetään joka tapauksessa, joten meidän ei tarvitse sitä käsitellä. Joten ainoa kysymys, tai on itse asiassa kaksi kysymystä auki vielä. Ensinnäkin nämä noin 30 tarkistusta joista niiden laatijat ovat pyytäneet erillistä äänestystä. Kokouksen päätteeksi Pervons sanoi, että monet niistä, eivät kaikki, mutta monet, on otettu huomioon kompromissitarkistuksista. Minulle ei kuitenkaan ole mikään ongelma se, jos äänestämme niistä, koska niistä äänestäminen on helppoa, niistä on sovittu koordinaattoreiden kanssa ja ryhmien edustajien kanssa, ja minun nähdäkseni pervaus ne kyllä hylätään, joten ei tämä nyt varmaan ole mikään ongelma, joten ainoa asia, joka jää auki, on vielä kysymys siitä, haluammeko uudelleen muotoilla kappaleen, jossa puhutaan G20 ja siitä, että siitä tulee ikään kuin maailman taloushallinto YK puitteissa. Minun mielestäni me voimme jättää sen tällaiseksi, äh, koska tämä, mikä meillä on edessämme, on pitkien keskustelujen tulos, joita on käyty koordinaattorien, varjoesittelijän, sihteeristöjen ja muiden välillä. Kyllä, minä tiedän, että meillä on lukemattomia keskusteluja, joten me äänestämme. Ja haluan nyt kysyä etukäteen, että kuka kannattaa sitä, että äänestämme tältä pohjalta, mikä meillä nyt on edessämme tämän asiakirjan pohjalta? Hyvä. Tämä on ihan selkeä enemmistö, joten minä sanoin, että eh, pohjaamme tähän. Hyvä puheenjohtaja. Ja niin mikrofoni on päällä. Ymmärrän kyllä, että kaikki ovat nyt valmiina äänestämään ja monilla taas on paljon muutakin tehtävää kuin me tässä olemme käsitelleet paljon muutakin kuin kriisikysymyksiä. Ja kysymys on tietysti oleellinen G20-yhteydessä. Se on tärkeä kysymys. Nyt te toteatte, että on käyty paljon neuvotteluita ja näistä asioista on keskusteltu erittäin nopeasti. Otma Karasille on esittänyt tämän suullisen ehdotuksen ja se ei periaatteessa aiheuta mitään ongelmia. Jos me emme sisällytä tätä suullista muutosehdotusta mukaan, niin silloin me otamme YK mukaan ilman, että suoraan viittaamme G20 ja se on kyllä harmi. Äh, Otmar, ich, ich frage dich, können wir nicht? Otmar. Otmar, minä kysyn sinulta, äh, Otmar, emmekö voi äh, kurssa 20 mainita vielä G20 uudestaan, siis tämä uusi versio kappaleesta 20? Minulle se kyllä kävisi. Sopiiko se? Hyvä, hyvä. Hyvä. No niin, kollegat, Ulle. But is the reference to G20... Mutta onko siis viittaus G20 vielä tässä olemassa? Siis ei tässä tekstissä. Haluan tietää, että onko se jätetty sen ulkopuolelle. Quiet. It will be read again. No niin, hiljaa nyt. Tämä luetaan uudellaan. The Bretton Woods Institution pyytää, että Bretton Woods-instituutiot ja globaali taloushallintorakenne, mukaan lukien G20, otetaan mukaan YK-järjestelmään. Now, at the end... Lopussa, äänestyslistan lopussa, on uusi kompromissi kohtaan 20. Mutta kuitenkin tämä laadittiin viittaamatta G20, siis sivu 14 äänestyslistalla. Yes, point two, of the corrigenda. Mutta se on kohta 2.20 tästä korjatusta versiosta. Ehdotus. Herr Vorsitzender, wir haben, ich möchte puheenjohtaja. En nyt halua syytellä ketään tai luoda kaosta, mutta fakta on, että viime viikolla keskustelimme rauhassa kaikesta määräajasta ja sihteeristö keskusteli myöskin eri poliittisten ryhmien välillä. Ja joissain kohdissa nyt on tehty lisää kompromisseja. Ja se, mikä nyt ei ole tällä äänestyslistalla. Eli voisimmeko vielä kerran yhdessä ottaa sen mukaan täysistuntoon? Tämä kohta 20 oli alue, jossa puhuttiin tästä maailmanlaajuisesta taloushallinnosta. Ja tämä muutos on nyt mukana listalla. Ja talous on kehittää globaalia taloushallintoa, joka on YK rakenteissa sisällä. Ja tämä nyt oli se perusajatus, josta on keskusteltu. Eli G20 kehittyy edelleen taloushallintorakenteen suuntaan. Tämä ei näy tämänhetkisessä sanamuodossa näin. Jos me haluamme tehdä muutoksia tähän, meidän pitää viedä se yhdessä täysistuntoon. Se ei muuta tämän ehdotuksen sisältöä. Ainoa kysymys, joka jää auki, on se, että 17b uusi jää pois, ja siitä täytyy kuitenkin äänestää muiden mukana, ja muut asiat ovat jo mukana äänestyslistalla. Kiitos. So, also dann kommen wir jetzt endlich zur Abstimmung. No niin, mennään sitten vihdoinkin äänestykseen. Tehdään ensin tällainen koeäänestys ja katsotaan, että toimivatko äänestyskortit ja että täällä on oikea määrä jäseniä paikalla. Äänestys alkaa. Kenellä ei ole äänestyskorttia, tai kirjaan sen tänne. Hannes Svoboda on ainoa. Hyvä, me tiedämme sen, me laskemme teidät mukaan. Äänestys päättyy. niin halusimme tietää, kuinka paljon täällä on kokonaisuudessaan jäseniä. No niin, ehdotan, että äänestämme normaalisti nostamalla kättä ja e, jos meillä on ongelmia, niin sitten äänestämme kortilla, mutta emme pidä sitä nimenhuutoäänestyksenä, vaan ainoastaan koneäänestyksenä. No niin, nyt ensimmäinen e, yhtenä ryhmänä äänestys, tämä kompromissipaketti, josta puuttuvat nämä seuraavat kappaleet, jotka ovat mainittu. Ja sen lisäksi 5a, b ja kappale 20 uusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Sitten menemme kompromissitar kappaleeseen neljä puolesta vastaan tyhjää. Kompromissikappale kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissikappale 9b uusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puol- te- lopputeksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme kompromissiin kappale 17a uusi. Siinä on viisi yksittäistä osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa sana vapaa puolesta vastaan, tyhjää. Tämän haluaisin tarkistaa koneellisesti, koska tämä saattaa mennä tiukille, joten äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 16 vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty. Kolmas os, neljäs osa puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin haluaisin tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 25 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Viimeinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten menemme kappaleeseen 19. Ensimmäinen osa teksti ilman sanaa vapaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten menemme kappaleeseen 21. Tähän on tehty korjaus, josta äänestämme ensin. Ja se on identtinen neljännen osan kanssa äänestyslistalla tuo G20-maihin, että ne ö, pian ryhtyisivät koordinoituihin toimiin, jotta voitaisiin taata vakaa ja kestävä kasvu, vetoa parlamenttejen legitiimiyteen ja avoimuuteen, jotta tästä saadaan jotta saadaan vahvistettua sen toimintaa ja luodaan verkosto puolesta vastaan ja hyväksytty kompromissi kappale 27c. Meillä on tämä tässä kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tämä halusin tarkistaa koneellisesti. Kaksikymmentäneljä puolesta 17 vastaan hyväksytty. Sitten 29 D jälleen kahdessa osassa. Tässä on kyse sanasta essential. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 34, kohta 4 puolesta vastaan hyväksytty. 4C uusi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 AA uusi kolmessa osassa. Ensimmäinen osa ilman toista ja kolmatta osaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 37a uusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kappale 38 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tämä meidän on tarkistettava koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 21 vastaan hylätty. Kompromissi 41. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää Tämä on tarkistettava koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Kuusitoista puolesta 26 vastaan hylätty. Nyt EPPn vaihtoehtoehdotus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Anteeksi, Pervanche. Ehm, simplement pour... Euh, ja halusin vain ilmoittaa, että äänestimme te- vaihtoehtoistekstistä tämän ensimmäisen osan kohdalta liittyen kohtaan 41. Meidän täytyy nyt muuttaa äänestyslistaa ja katsoa, että 41a uusi raukeaa, koska se on täsmälleen sama teksti.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 Siis voimme silti äänestää tästä toisesta osasta, ei se meitä estä. Siis kohdan 41 toisesta osasta. Monsieur le Président, nous devons donc maintenant voter. Siis puheenjohtaja, nyt täytyy äänestää toisesta osasta. Pardon? Äänestämme nyt tarkistuksen 41 toisesta osasta. Two split, oh, with four split votes. No siinä on kohta kohdalta äänestys neljässä osassa. Okei. Okay. Also. Hyvä on. Eli toinen osa. Niin, niin. Aivan. Toinen osa. Ok, vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa. Siinä on kyse sanasta mandatory. Kuka kannattaa sitä? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmas osa. Tax ranges puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten Subsequent Indicative Tax Ranges puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41a raukeaa ja sitten menemme tarkistukseen kompromissiin 42. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43b puolesta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 44 luotelun kohta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44a uusi ja 44b uusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48a puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50a puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51a puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51b puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 ja 56 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 57. Useammassa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan se koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Toinen osa se raukeaa. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62a. Tässä meillä on uusi korjaava ehdotus ja äänestämme siitä ensin. Se on teille jaettu. Tämä asiakirjoissa on korjaukset. Äänestetään tästä ensin puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten raukeavat nämä muut vaihtoehdot ja menemme johdantosan kappaleeseen FB puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Luulen, että se juuri, juuri hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. FB. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 14 vastaan. Sitten EB, johdon kappale EB uusi, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, nyt meillä on se osio käsillä, josta Pervans juuri äsken puhui. Minä kyllä ehdottaisin, että äänestämme näistä eh, tarkistuksista. Pervans. Pyytäisin, että ei äänestettäisi tarkistuksista 126, 127, 313, 421 ja 14, koska ne on selkeästi katettu jo muilla tarkistuksilla. Ensimmäinen esimerkki, 126 tarkistus. Siinä vertauksena on 29D, joka on jo hyväksytty. En usko, että meidän täytyy kahden kertaan toistaa tätä viestiämme. Se on jo sanottu ja se on nyt ihan selvä. Nämä tarkistukset on siis katettu jo. Äh, Minä pyytäisin nyt äh, ryhmien koordinaattoreilta lyhyesti kannanottoa. Eli tarkistuks 127 Balchitis. Mistä poliittisesta ryhmästä on kyse? Niin me päätämme tästä Gulardin mietinnöstä, mutta ensin tämä 127 Balchitis mutta myös 127, eikö? Hyvä on. 126. Olle. Hyvä on. Kyllä se meillä sopii pervaas, että me äänestä siitä, jos olet onnellinen, niin olemme iloisia. Kyllä yhtenä ryhmänä. E, täällä ei voida hyväksyä yhtenä ryhmän äänestystä. 313, Margaio, Otmar, käykö teille se, että tästä ei äänestetä? Mikrofoni. Okay. Jos on tarpeen, niin kyllä se käy. Eh, Sergio Cofferati. Hyvä. Sitten Sergio Coferatin tarkistus 421. Okei. Okay. Minulle sopii, että sitä ei äänestetä. Pas- Hyvä. Sitten vielä Pascal 14. Non votare ei äänestetä, mutta nyt meillä on tällainen grande votare, eli suuri äänestys näistä kaikesta muusta. No niin, 34 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ei, yhtenä ryhmänä ei voida äänestää, sitä hylättiin. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 90 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 124 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei, hänelle ei sovi tämä yhtenä ryhmän äänestäminen. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 367 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 382 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 395 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 396 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 397 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 398 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 403 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 456 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, nyt äänestämme koko tästä mietinnöstä ja äh, äänestämme siitä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, kaksi tyhjää, yhdeksän vastaan. Äh, onnittelut, Pervenche. Niin anteeksi, hänen Svoboda pitää laskea vielä mukaan. Eli 42 annettua ääntä, 31 puolesta, 2 tyhjää, 9 vastaan. Onnittelut Pervons Beres näinkin laajasta enemmistöstä. Oli. Olle. Thank you, I... Kiitoksia. Haluaisin vain onnitella esittelijää. Hän on tehnyt kovasti työtä ja me tuimme tätä mietintöä viime kädessä, mutta täytyy myöntää, että kohta 57 ei tehnyt siitä meille kovin helppoa. Mielestäni se nyt ei ole oleellista puhua rodusta EUn budjetin osalta, mutta tietysti tästä pitää vielä keskustella täysistunnossa. Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää kaikkia, jotka näiden puolentoista vuoden aikana ovat tehneet työtä, jotta saamme aikaan tämän konsensuksen. Tämä konsensus oli tarpeen sille, e, sitä varten, että tämä valiokunta ylipäätänsä pystyisi täyttämään tehtävänsä. Ja se oli se, että me emme taivu tämän hetkisten tunnelmien alla, vaan että katsomme tulevaisuuteen. Ja monet näistä ehdotuksista eivät ehkä ole ensi vuosina vielä toteutettavissa, mutta meidän on ryhdyttävä työhön. Meidän ryhmämmekin on näkee eron sen välillä, mitä tänä päivänä argumentoimme ja mitä haluaisimme. Ja erityisesti kun otamme huomioon budjetin, niin surevaliokunnassa sanoimme, että tarvitsemme riittävän budjetin. Tällä nyt mainitsimme luvun luvun yhteydessä poliittiseen unioniin ja valuuttaunioniin. Ja nyt meidän on tehtävä vielä valmistelevat työt mutta tämän valiokunnan tehtävän nimissä ja ollaksemme rehellisiä kansalaisia kohtaan meidän eh, pitää lopettaa tällainen pikkumainen eh, argumentointi, vaan vietävä eteenpäin eh, Euroopan unionin integraatiota ja puolustettava sitä. Se ei ole ollut helppoa Monilla on ollut erilaisia mielipiteitä eri kohdista, mutta on tärkeää se, että olemme menneet askeleen pidemmälle ja osoittaneet, että e, Euroopan unionin tulevaisuus ei huku päiväpoliittisiin riitelöihin, riitelyyn, vaan että haluamme todellakin mennä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia. Minäkin halusin nyt kiittää Pervanchian tästä hänen tekemästään työstä. Haluaisin kiittää ystävienä koordinaattoreita. Tämä on se tulos, jonka halusin. Ja olemme päätyneet tähän ratkaisuun myöskin. Kiitos puheenjohtajan työstä. Ja se, mitä nyt haluaisin korostaa, on se, että tarvitaan jatkuvuutta, kun mietimme näitä ehdotuksia, joita on tehty tämän puolivälin kertomuksen ja tämän lopullisen mietinnön jälkeen. Tässä on tapahtunut luonnollista kehitystä, kun ajatellaan näitä perusteita, joiden kanssa lähdettiin tekemään työtä pari vuotta sitten. Ja nyt meillä on sitten lopullinen ehdotus, joka minun mielestäni on erittäin hyödyllinen kaikille muille valiokunnille, jotka sitten käsittelevät sääntöjä, jotka liittyvät ehdotuksiin, joita tässä on muotoiltu. Toisaalta tiedän, että kun laaditaan kompromisseja näihin tarkistuksiin nähden, niin kompromissit ovat sellaisia, että kukin meistä joutuu luopumaan jostain alkuperäisestä ajatuksestaan ja sitten hyväksyä uudenlaisen muotoilun, jossa on tehty yhteenveto mahdollisimman hyvällä tavalla työ, jota on tehty. Kompromissi ei ole kielteinen sana henki, jossa sitä tehdään, on sellainen, että yritetään löytää uusi ajatus yhdessä, joka on edistyneempi kuin se, josta lähdettiin. Mielestäni työ, jota olemme tehneet, on tärkeää. Ja sitten muissa valiokunnissa tätä työtä voidaan jatkaa ja vahvistaa tiettyjä kriteereitä, jotka ovat innoittaneet meidän työtämme ja Pervansi Mutta mielestäni Tämä on erityisen tärkeä kysymys, koska kaikki ovat tehneet määrätietoisesti työtä ja erityisesti hyvin lojaalisesti ottaen huomioon eri poliittiset intressit eri ryhmissä. Äh, Paljon kiitoksia Sergio Cofferati. Nyt lopuksi haluaisin vielä ihan lyhyen äh, kommentoida ja äh, esittää toiveen. Aloitan tästä toiveesta eri keskusteluissamme myös kansallisten parlamenttien kanssa ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Me varmaan kaikki tunsimme, että toisaalta ollaan hyvin kriittisiä Euroopan suhteen ja tämä kriittisyys jopa kasvaa, mutta samanaikaisesti toivotaan, että Eurooppa-hanke onnistuisi. Ja minä toivoisin, että me eh, kaikki täällä, jotka osallistumme tämän valiokunnan työhön ja toimintaan tämän mietinnön pohjalta. Voimme toimia eräänlaisena Euroopan asian ajajina, Euroopan lähettiläinä ja keskustella oman maamme edustajiemme kanssa ja yrittää saada kansan edustajat omissa maissamme asiamme taakse, koska ilman kansallisten parlamenttien tukea eh, monia näistä asioista ei saada toteutettua. Sitten vielä kommentti liittyen eh, skeptiseen mm, lähestymistapaan. Juuri nyt, kun no monet sanovat, että Eurooppa on ei ehkä epäonnistunut, mutta umpikojassa on tärkeää, että emme epäroi, vaan puolustamme Eurooppaa. Entinen Saksan ulkoministeri Hans-Dietrich Genscher, jotka monet teistä tuntevat, joka kovasti puolsi Euroopan asiaa ja myöskin euroa, noin kaksi-kolme viikkoa sitten kirjoitti artikkelin, jonka otsikko oli me tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Tämä on juuri se meidän mietintömme ydin. Ähm, me tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Tämä oli Hans-Dietrich Genscherin äh, artikkelin otsikko Berliner Tagesspiegelissä noin kolme viikkoa sitten, ja tällä tavoin hän ytimekkäästi ähm, nosti esiin sen, mitä me olemme täällä vähän laajemmin keskustelleet. Ja meidän ei tulisi joutua umpikojaan, jos jotkut meille sanovat, että mitä te siellä oikein teette. Me emme ole mikään lainsäädäntävä valiokunta, vaan me saatoimme antaa rohkeitakin lausuntoja täällä ja näin me olemme tehneet ja haluan kiittää kaikkia työhön osallistuneita. Kuten Sergiokin sanoi, kompromissi on aina kompromissi, ja kaikki ole sataprosenttisesti tyytyväisiä siihen, mutta paras kompromissi on sellainen, jonka kaikki voivat hyväksyä, jonka takia kaikkien on täytynyt luopua vähän jostakin. No niin, nyt menemme sitten valokuvaan. Kollegen Kollegen und Kollegen. Hyvät kollegat, Permonsilla on oikeus esittelijänä vielä sanoa viimeinen sana ja niin, Permons, sinulla on viimeinen sana. Monsieur le Président. Hyvä puheenjohtaja. ymmärrä, miten tärkeän työpanoksen monet ovat antaneet tähän työhömme ja miten tärkeää työtä myös poliittiset ryhmät ovat tehneet esittelijänä ja haluan kiittää valiokuntamme ja henkilökohtaisesti haluan kiittää täällä eri tahoja. Ensinnäkin teitä, hyvä puheenjohtaja, kaikkia koordinaattoreita, kaikkia varjoesittelijöitä. Haluan kiittää sitä hyvästä hengestä, jonka puitteissa on, puitteissa on kyetty työskentelemään. Sillä uskoakseni kun aloitimme työmme, kukaan ei ymmärtänyt sen kriisin syvyyttä, johon oltiin menossa. Ja varmaankin tämän työn viime vaiheessa yhtällä ja toisella oltiin ymmärretty tämän kriisin poliittisen ulottuvuuden mittavuus. Ja on tärkeää, että me, jotka nyt muokkaamme tätä parlamentaarikkoina, tätä Euroopan kehitystä, jatkamme tätä työtämme Monet teistä ovat varmaan nähneet tämän internetissä kertovan asiakirjan, joka on ollut osa tätä äh, työtämme. Ja sanottiin, että vasta sitten kun neuvosto tai komissio hyväksyvät nämä äh, päätökset, niin meidän työmme täyttyy, mutta se ei koske tätä mietintöä. Ensimmäisessä mietinnössä me jo määrittelimme sen puitteiston, jonka avulla me pääsemme kriisistä ulos. Ja nyt olemme ottaneet esille ne työvälineet, joiden avulla näihin tavoitteisiin päästään. Ja olemme näin myös mu- muokanneet sitä strategiaa, jota kehittelimme. Olemme ottaneet huomioon myös niitä asioita, joita on käsitelty muissa valiokunnissa. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy nyt kääntyä kansalaistemme puoleen, jotta voimme tuolla kentällä sitten viedä eteenpäin näitä ajatuksiamme. Ja meidän täytyy samalla vastustaa populismia ja kansallismielisyyttä. Meidän täytyy nyt palvella kansalaisiamme saada aikaiseksi sellainen Eurooppa, joka palvelee kansalaisiamme, eikä palvele pelkästään rahoitusmarkkinoita ja sen tarpeita. Se on tärkeä osa tätä mietintöä, sillä nyt kolme vuotta kriisin jälkeen – tänä päivänä kansalaisillamme on sellainen vaikutelma, että hyvin vähän on muuttunut ja ne, joita on autettu ennen kaikkea, ovat olleet rahoitusmarkkinat ja rahoitusmarkkinoilla toimijat sen sijaan, että kansalaisia olisi autettu. Energiahinta on noussut, lämmityskustannukset, kuljetusliikennekustannukset ovat nousseet. Nämä ovat ne viestit, joita kansalaiset ovat saaneet tähän mennessä. Nyt meidän tulee välittää toinen viesti ja se tehdään tämän mietinnön avulla. Huomenna sitten äänestyksen jälkeen täysistunnossa näin tehdäänkin. Ja kiitoksia siitä, hyvä puheenjohtaja, että olemme nyt saaneet yhdessä päättää tämän puolentoista vuoden työn. Uh, Uh, colleagues, <laughs> I've just learned... Hyvät kollegat, kuulin he juuri, että meidän valokuvaajamme on lähtenyt, koska tässä kesti liian kauan hänelle ja hänellä oli muu, toinen ö, uh, tapaaminen vielä, mutta varmaan me löydämme valokuvaajan vielä Strasbourgissakin, joten... Ai, hän on tulossa takaisin! Oletteko valmiita odottamaan viisi minuuttia? No hyvä. No niin, menkääpä paikoillenne.